Right, good afternoon everybody. If... Hyvää iltapäivää kaikki. Olisitteko ystävällisiä istuutuisitte? Niin, aloitamme kokouksen. Meillä on kojoukko esittelijöitä täällä paikalla. Pyytäisin heitäkin istuutumaan. Ensimmäinen asia esityslistalla iltapäivällä on keskustelu otc johdannaisista keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä. Esittelijä on tietysti Venne Langen ja annan, annan puheenvuoron esittelijälle. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tuolla takarivit ovat nyt tähän nämä meppien rivit eivät ihan vielä, mutta kolme huomiota ihan aluksi. Ensinnäkin neuvoston työryhmä, joka on kokoontunut jo useat kerrat ehdottanut muutoksia komission ehdotuksiin, eivät kaikki oikein paranna tai vaikuta tähän tavoitteeseen, joka meillä on mielessä, eli OTC-markkinoiden parempi säätely. Toiseksi 5. tammikuuta 2011 asiakirja Unkarin puheenjohtajakauden asiakirja, jota on hiukan muutettu, on yleisempi kysymys josta pitäisi keskustella. Nimittäin se, onko Unkarin puheenjohtajan valtion esitys suhteessa G20-päätöksiin, Eurooppa-neuvoston päätöksiin ja komission ehdotuksiin verrattuna. Onko tämän laajentaminen koskemaan kaikkia johdannaisia oikein? Minä haluaisin sanoa että selkeästi, että jos näin tehdään, niin tässä tarvitaan avoimuutta ja vastapainoa, joten se, että takaven kautta nyt jotenkin komission toimesta tällaista tehdään neuvostossa, jos neuvosto on sitä mieltä, että pörssiasiat pitää hoitaa erikseen, niin siihen pitää saada oma erillinen ehdotuksensa. Tämä nyt soveltamisalasta. Kolmanneksi. Kolme asiaa on annettu meidän tutkimusosastollemme. Nykyversiot saatiin valitettavasti perjantaina, saadaan perjantaina vasta. Tämä tiedettiin jo sinänsä. Meillä on tämä kirje, joka on esitetty jäsenille, avustajille, Bolts, Canfan, Swinburne ja Klute ovat saaneet tämän kirjeen. Nämä kolme asiaa pitäisi vielä arvioida ja työstää. Ne liittyvät erityisesti kahteen asiaan. Kohdassa seitsemän clearing-taso ja muut kuin finanssialalla toimivat vastapuolet. Ja näistä syistä toivoisin, että vasta tämän päivän keskustelun jälkeen voin esittää lopullisen mietintöni ja antaa sen sihteeristölle. Se on tässä olemassa 99 muutosesitystä mukaan lukien. Osa on otettu neuvoston neuvotteluista, pieni osa Euroopan keskuspankin kannanotosta ja jotkut oikeusasioiden valiokunnan puheenjohtajan tekstiin on jo otettu mukaan. Olen pyrkinyt siis heijastelemaan asiantilaa tällä hetkellä. Ja vielä sitten näiden kolmen tutkimuksen tuloksen saannin jälkeen voimme esittää tämän mietinnön, joten nyt on ajateltu, että Voidaan näin pitää kiinni käännösten aikarajoista ja seuraavasta keskustelusta. Ensimmäinen keskustelu siis tänään. Ensimmäinen keskustelu tänään. Mietinnön esittely. Esittelen sen hetken kuluttua tässä suullisesti. Ja sitten 28. helmikuuta toinen keskustelu, määräaika tarkistusten jättämiselle olisi 15. maaliskuuta ja keskustelu tarkistuksista ja kompromissitarkistuksista keskustelu 4. huhtikuuta. Ekonissa äänestys 20. päivä huhtikuuta, täysistunto kesäkuussa. Sihteeristön ja puheenjohtajan kanssa olen puhunut tällaisesta aikataulusta. Uskoakseni olemme näin oikealla tiellä. Jos pidämme tästä kiinni tämän ehdotuksen kautta, pidämme kiinni kaikista määräajoista. Voimme sanoa, että neuvoston ajatus, että kevään huippukokouksessa hyväksyttäisiin lopullinen ehdotus. Neuvoston työryhmän puolelta tällainen ajatus on kyllä kaunis ajatus, mutta neuvoston pitää nyt jotenkin totuttautua pois siitä tavasta, että päätetään aikatauluista ilman, että parlamentti on mukana. Toivon, että kollegat voivat tukea sitä ajatusta, että parlamentin kantakin pitäisi saada kuuluviin. Muutosesityksistä mainitsisin tärkeimmät. Ensin soveltamisala, sen jo mainitsinkin. Neuvostossa on ajateltu, että asetus sen soveltamisalaa voitaisiin laajentaa kattamaan kaikki johdannaiset, vaikka siellä on estävä vähemmistö, joka kasvaa päivä päivältä. Se, että keskitytään OTC-johdannaisiin, johtaa säätelyn aukkoihin heidän mielestään. Minun mielestä, mietinnössäni painotin erityisesti sitä, että kyse on OTC-johdannaisista, jotka vastaavat 80 prosentista 20 prosenttia kaupasta käydään pörssissä ja muilla kauppapaikoilla. Ne eivät ole aiheuttaneet finanssikriisiä, eivät ole komission ehdotuksenkaan kohteena. Jos nyt tarkkaan arvioitaisiin tässä argumentteja, niin voitaisiin sanoa, että Unkarin puheenjohtajankin minulle tällä välin kertoma ei ole niin vakuuttavaa, että yleinen soveltamisalan laajentaminen olisi välttämätöntä ja paikallaan. Voimme mielellämme tietenkin keskustella tästä. Tärkeää mielestäni olisi ajatella G20 julkilausumaa, joka myös keskittyy vain OTC-johdannaisiin selvityksen ja kaupan osalta. Säädellyt markkinat noudattavat tiukempia määräyksiä ja siksi tällainen erottelu on paikallaan. Selvitys toimii ilman ongelmia säädellyillä markkinoilla ja siksi ei kannata siirtää tätä soveltamisalaa niin, että se kattaa myös säädellyt markkinat. OTC on ongelmia, ei näillä säädellyillä markkinoilla. Ja merkittävä aihe on myös Todd Frank-lainsäädännön täytäntöönpano Yhdysvalloissa. Siinä on myöskin sääntöjä, jotka koskevat OTC-markkinoita. Muuten vaarana on kilpailun vääristymä vaarana. Ja se, mihin me pyrimme, siis jollain tapaa globaalisti saatavat säännöt, jotka koskevat keskeisimpiä kauppapaikkoja, estettäisiin näin ihan ensiaskeleina Huomenna neuvottelun neuvottelen Unkarin edustajien kanssa, puheenjohtajavaltion kanssa. Sanoisin vain, että jos kollegat tukevat soveltamisalan ylläpitämistä entisellään, niin neuvosto ei tätä muutosta, joka on tarkoittanut sataa tarkistusta, koska OTC poistetaan jokaisesta kohdasta, niin tämä päätös voidaan perua sitten 10. päivä helmikuuta seuraavassa kokouksessa. Toiseksi tärkeä kysymys. Poikkeudet. Artikla 1. Tässä meillä on useita oikeutettuja tai vähemmän oikeutettuja ajatuksia, jotka liittyvät siihen, että yksittäiset markkinatoimijat, kuten komission ehdotuksessa, jätetään yleisesti ulkopuolelle. Yleinen poikkeus on myös ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa ja aiheuttaa siksi ongelmia. Minä mielelläni haluaisin ehdottaa ja ehdotan, että juuri tuon selvityskynnysarvon kautta puututaan tähän eikä yleisenä poikkeuksena. Tässä on ehdotuksia ja erilaisia perusteluita. Esimerkiksi pankit ehdotetaan, että pankit, jotka johdannoisilla käyvät kauppaa, olisivat poikkeuksi, poikkeusjärjestelyissä. Se ei ole mahdollista. Rajoitus, joka saattaisi olla järkevä joissain oloissa, liittyy siihen, että sellaiset julkiset pankit, jotka ovat keskitetysti sataprosenttisesti valtion omistuksessa, se voisi olla järkevää. Mutta se olisi joka tapauksessa – hankala, mutta tässä kohdin kyllä voisin johdantosan kappaleena ottaa esiin sen, että tätä asiaa voitaisiin tutkia. Useat kollegat haluavat eläkerahastoille yleisen poikkeusjärjestelyn. No totta kai eläkevakuutusrastot toimivat eri tavoin Euroopan unionissa ja tämä on sellainen seikka, josta meidän on keskusteltava. Minä haluaisin ehdottaa, että tämä erityisaiheena tämä eläkerahastot otettaisiin ehkä käsittelyyn ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla myös. Sitten energiakauppa. Energiakauppa tulisi säädellä eri tavalla, mutta tässä valvottaisiin kauppaa, ei johdannaisia. Tätä on valmisteltu komission jäsenen kanssa, mutta siitä ei ole tässä laajuudessa vielä päätetty, joten tässäkin minä ajattelin, että voisin esittää huomion johdantosan kappaleen tekstin pätkän, että jos on aivan tasa-arvoista säätelyä, joka pyrkii samaan tavoitteeseen. Komissio voi ehdottaa poikkeusta mille tahansa alalle, mutta tällä hetkellä poikkeus ei siellä ole mukana. Ja sitten erityistapauksena vakuutusjohdannaiset. Siinä on sellaisia johdannaisten muotoja, jotka vakuuksien osalta ehkä lähtevät panteista. Ja ehkä erityisesti pitäisi ajatella näitä johdannaisia. Niitä pitäisi yleisenä poikkeuksena ottaa, vaan ne, niitä pitäisi toki säädellä erikseen. Ja sitten erilaiset arvopaperimuodot. Nyt on ajateltu, että yhteissijoitusyritykset vain vähäisesti käyvät johdannaiskauppaa. Haluaisin tietää, miten niitä ei pidettäisi finanssialan toimivana vastapuolena. Minusta tuntuu, että nämä suorat poikkeudet tekstin, lakitekstissä pitäisi pitää hyvin vähäisinä, koska muuten koko tämä harjoitus on uhattuna, koska erityistapaukset ja yritykset, joilla on vain pieni osuus johdannaiskauppaa, pk-yritykset, jotka vain toimivat rajallisesti tässä käyttävät myös erityisiä johdannaisia, jotka ovat erityisasemassa ehkä juuri vakuutusalalla, joten voisimme pyytää komissiolta lisätutkimuksia. Mutta ei niin, että etukäteen pidetään kaikkia kaikkia poikkeuksina. Baselin järjestelypankki poikkeuksena tässä vaiheessa. Näinhän on tehty myös neuvoston keskusteluissa. Tämän kohdan jälkeen, kun on puhuttu poikkeuksista, niin seuraava kohta. Finanssialan ulkopuolinen vastapuoli – tässä on monia rajaamiseen liittyviä ongelmia. Minun mielestäni tämä johtaa siihen, että ehdotusta on muutettava. Esimerkiksi tuota tiedonantokynnysarvoa on leikattu, pienennetty. Eli ilmoitusvelvollisuus, koska sellainen on finanssialan ulkopuolisella vastapuolella – Hyvä, jos kuulen muita kantoja, mutta tässä saattaa syntyä kyllä merkittävä ristiriita. Ja minun mielestäni tuo tiedottamisen raja arvo voitaisiin poistaa, jos on tietyt de minimis säännöt käytössä, jotka koskevat ilmoitusvelvollisuutta. Niin, ettei kaikkea tarvitse myöhemmin ilmoittaa, vaan jos ilmoitusvelvollisuus on hoitunut, niin rekisterin käyttöönoton jälkeen voidaan katsoa, voiko pk-yrityksillä olla poikkeuksia kauppatietorekisteristä. Joten minä otin tämän kynnysarvon huomioon, mutta samalla ajattelin, että voitaisiin pohtia de minimissääntöjä pk-yrityksille – sitten selvityksen osalta se raja, jota käytetään, aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Tässä finanssialan ulkopuolisilla vastapuolilla tämä on erityisen tärkeä raja-arvo tai kynnysarvo. Olen saanut ehdotuksia finanssialan toimijoilta ja valvovilta viranomaisilta, mutta ESMAN ehdotus tai komission ehdotus, ne luettelevat vain kriteereitä. Ja ajatus oli se, että kriteerit otetaan luettelona liitteeseen yksi. Jätin tämän ehdotuksen pois, koska standardointi ongelma kauppasopimusten osalta on yksi kysymys. Ja toinen kysymys on se, miten arvioidaan eri johdannaisluokkia riskin mukaan. Me olemme varmaankin samaa mieltä siitä, että kaikkein suurimpana ongelmana on luottoriski ja se, miten sitä hoidetaan. Yritysten osalta erityisen tärkeää on se, että normaalit toimet, joita tehdään sijoituksen, tehtävien, hoidon, raaka-aineiden kaupan osalta, että nämä asiat jätetään ulkopuolelle ja siksi ehdotus, joka tulee näissä parissa tutkimuksessakin esille, on se, että otettaisiin kaksi raja-arvoa tai kynnysarvoa määrällinen ja laadullinen. Schwelle sollte auf die Relevanz des Unternehmens im Gesamtmarkt Laadullisen pitäisi koskea sitä, millä osalla markkinoita yritys toimii. Onko tämä järkevä ehdotus? En lähde sitä nyt esittämään. Tässä tutkimuksessa on ajateltu 0,1 prosenttia markkinaosuutena yhdellä markkinaosuudella – tai erityisillä johdannaismarkkinoilla. Jos tiedetään, että 610 Yhdysvaltain dollaria on johdannaismarkkinoilla kaiken kaikkiaan 0,1 prosenttia. 6 miljardia kuitenkin, jos ajatellaan kaikkia johdannaisia. Tietysti yksittäisinä aloina se on vähän erilainen luku. Tämä vaatii siis lisätutkimusta. Toiseksi se, miten risket merkitään, katsotaan koko taseen summaa ja sitten ajatellaan luottoriskiä tai muita tekijöitä. Ja ainoastaan jos yksin näistä tekijöistä toteutuu näin ehdotuksen mukaan, silloin järjestetään selvitys ja siitä tuleekin ESMAn hankalin tehtävä ja Euroopan komission, että ehdotetaan tätä selvityksen kynnysarvoa vuoden 2012 puoliväliin mennessä. Voin vain sanoa, että tässä on oikeastaan asian ydin, mihin tämä kynnysarvo asetetaan. Tietenkin sopimusten standardointinen on tietenkin hyvä ajatus myös, kun ajatellaan vastapuolen riskin selvittämistä. ESMAN pitäisi pohtia PK-yritysten de minimis säännön käyttöönottoa myös. Ehdotuksen mukaan olisi niin, että kun kyse on finanssialan ulkopuolisesta vastapuolesta, niin tämä selvitysvelvollisuus tietenkin maksaa. Se on ihan selvää. Yritystransaktiot lasketaan silloin, kun ylitetään tuo selvitysraja-arvo. Sehän on tässä ehdotuksessa mukana. Toisaalta ei voida sanoa, että yritykset yleisesti eivät kohtaa riskejä johdannaisten kautta. Siksi kansainvälisillä, kansainvälisiäkin sääntöjä voidaan uudelleen tarkastella. No selvitysvelvollisuus koska se astuisi voimaan, silloin kun kerran on ylitetty kynnysarvo, niinkö, vai vasta myöhemmin. Minä ehdottaisin, että selvitysvelvollisuus syntyy silloin, kun 90 perättäisen päivän aikana on ylitetty tämä kynnysarvo, joka pitää vielä sopia. Sen jälkeen yritykselle pitäisi antaa kuusi kuukautta aikaa hoitaa selvitysvelvoite uusia sopimuksia ajatellen – mutta myöskin takautuvasti vanhojen sopimusten osalta. Ja ehdottaisin vielä, että tässä backloading kysymyksessä siinä lisäselvityksessä, joka koskee johdannaisia, otetaan mukaan ainoastaan siitä päivästä lähtien tai siitä, kun on kahden vuoden se on voimassa kahden vuoden ajan siitä päivästä, kun on tullut tämä ilmoitusvelvollisuus. Eli kun tämä kynnysarvo on ylitetty komission ehdotuksen mukaan, koko tämä selvitysvelvollisuus koskee kaikkia johdannaisia ja joidenkin yritysten osalta tämä asettaisi aivan liikaa vaatimuksia pääomaan tietyissä yrityksissä, eikä se olisi välttämätöntä. Joten tässä tällainen asteittainen velvoite. Jos järjestelykynnys otetaan tässä huomioon poikkeuksien kanssa yhdessä, niin mielestäni tämä on oikea lähestymistapa. Tätä kai meillä on lisäkysymys. Emo- ja tytäryhtiöt. Ehdottaisin, että tytäryhtiöt, jos tase on konsolidoitu, ainakin 50 prosenttia siis omaisuutta, niin voitaisiin ajatella, että myös rajat yrittävä kauppa kolmansien maiden kanssa ei altistu järjestely velvollisuudelle siksi, että se velvollisuus kansainvälisten toimien yritysten osalta, ja nämä yritykset hän eliten johdannaiskauppaa tekevät, ovat järkeviä kun ajatellaan, että jos on yritys, joka toimii Euroopassa ja on yhteydessä toiseen yritykseen, joka hoitaa vähän toista alaa. Eli tässä menetetään tällainen selvitysmahdollisuus, jota saatetaan hyvinkin tarvita yrityksessä. Sitten keskusvastapuolien hyväksyntä Kollega Skinner ei ole valitettavasti enää paikalla. Hän juuri oli tässä. Otin huomioon hänen ehdotuksensa. Komissio ehdotti näitä kollegioita ja tämä lisäisi byrokraattista taakkaa ja näin estettäisiin ehkä tehokas toiminta. Kommenttia ilman mikrofonia. Peter, puhumme ehdotuksistasi. Siis selvitysvelvollisuutta ei tässä pitäisi haitata byrokraattisten toimien kautta, niin kuin kollegan kannanotossa on ajateltu. Eli jokaisessa yksittäistapauksessa ainakin 50 henkilön pitäisi sopia yhteisestä kannasta. Eli kollega Skinnerin ehdotuksen olen tässä ottanut tekstiini, että nämä kollegiot kokonaan poistetaan. Mutta ESMAN on kuultava keskuspankkijärjestelmää ja markkinoilla toimijoita ilman, ennen kuin asetetaan uusi kynnysarvo ja jäsenvaltioiden, kyseisten jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten on myös osallistuttava kuulemis, kuulemismenettelyyn ennen kannanottoa. Ja tässä on erityisen tärkeää se, että nämä ehdotukset tulevat esiin myös Euroopan keskuspankin järjestelmässä. Lupamenettely ei saisi toteutua sellaisessa toimielimessä, jolla ei ole selkeää toimivaltaa, vaan keskusvastapuoli hyväksyntä tulisi antaa siinä jäsenvaltiossa, jossa kyseinen taho toimii. Tämä on ihan selvää minun käsitykseni mukaan. Kaik- tämä ei koske kaikkia jäsenvaltioita. Tietenkin Esman on selvitettävä, että nämä ehdot ovat selkeät, ettei synny sellaista epätasa-arvoista tilannetta jäsenvaltioiden kesken kuin aikaisemmin esimerkiksi Irlannin osalta ja muiden valtioiden. Joten tässä todella tukisin kollega Skinnerin ehdotusta. Der Kollegien und der Stärkung der Mitglied kun kollegiot poistetaan ja vahvistetaan jäsenvaltioiden asemaa lupamenettelyssä, niin miten keskusvastapuolet hyväksytään suhteessa kolmansiin valtioihin? Tässä komission ehdotus mielestäni on liian maltillinen. Meidän pitää luoda tasavertaiset kilpailumahdollisuudet ja haluaisin todella painottaa sitä, että neuvostossa tässä on ehdotettu että hyväksytään kolmansien maiden keskusvastapuolia täysin samoin säännöin kuin Euroopan unionissa. Yksi täydentävä asia. Komissio voi poikkeustapauksissa, yksittäisissä tapauksissa hyväksyä kolmannen valtion keskusvastapuolen, jos on kahdenvälinen sopimus kyseisen kolmannen valtion kanssa valvonnan ja seurannan tasavertaisuudesta. Tämän ehdon mukaisesti ainoastaan. Ja sitten seuraavana kohtana yhteen toimivuus. Komissio oli ole tässä hyvin varovainen, mitä yhteen toimivuuteen tulee. Yhteen toimivuus, jos ajatellaan kaikkia johdannaisia ja keskusvastapuolia, niin tässä riskit olisivat aivan uutta ulottuvuutta, mutta – Komissio on tässä esittänyt hyvin kattavia yhteen toimivuus ehdotuksia ja sääntöjä. Minä haluaisin yleisesti ne poistaa ja antaa komissiolle tehtäväksi myöhemmin esittää jotain yhteen toimivuudesta, kun lisää tietoa on kerätty avoimuuden hengessä. Joten koko tuo luku roomalainen viisi voidaan mielestäni poistaa. koska voidaan pelätä, että tämän yhdistämisen jälkeen syntyy uusia järjestelmäriskejä. Se on merkittävä riski. Sitten on monia tehtäviä, jotka ESMA hoitaisi ja komissio niin, että markkinoilla toimijat otetaan huomioon ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä myös. Nämä standardointikysymykset sitten voidaan hoitaa pian ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2012. On ajateltava, että ESMAN ja komission ehdotukset saadaan ensi vuoden puolivälin mennessä. Siinä on kyllä paljon selvitettävää vielä, kun markkinat eivät kaiken kaikkiaan ole kovin avoimet, mutta Dort Frank lain mukaan ja komission ehdotusten pohjalta varmasti voidaan aikaa käyttää tehokkaasti siihen asti. Keskusvastapuolien osalta on kyse myöskin hallinnosta siitä, miten hallitukset toimivat, miten riskejä arvioidaan sisäisesti. Tässä haluaisin ehdottaa, että riskitehtävää ei anneta selvitystä hoitavalle osapuolelle, vaan toiselle taho, taholle, kuten tässä ehdotuksessa on esitetty. Meillä on monia varaumia ja aivan oikeita kantoja, jotka liittyvät keskusvastapuolien vakavaraisuuskysymyksiin. Kuten komissio on ehdottanut, jos ajatellaan, että suurin, toiseksi ja kolmanneksi suurin osapuoli tässä menee konkurssiin, on selvitettävä asia niin, että keskusvastapuoli tästä asiasta selviää. Pääomavaatimuksethan pitää selvittää myös niin, että otetaan huomioon myöskin se, minkälaiset erilaiset konkurssiin liittyvät säännöt Euroopassa on. Siksi tämä on tärkeä seikka. Sitten seuraavana kohtana kauppatietorekisterit, pitääkö niitä olla jokaisen johdannaisluokan osalta jokaista maata ajatellen, sellaista, jotka on hyväksytty vain Euroopan unionissa, niinkö meillä on kaksi merkittävää rekisteriä EUn ulkopuolella. Optima ja DTCC Yhdysvalloissa vapaaehtoiselta pohjalta katetaan 80 prosenttia johdannaismarkkinoilta kuudelta tärkeimmältä toimijalta markkinoilla. Tämä on merkittävä osuus johdannaismarkkinoista ja vapaaehtoisesti nämä kaikki jo rekisteröidään. Tässä kysymys kuuluu, miten tällä alalla voidaan huolehtia näiden kappatietorekistereiden hyväksynnästä EU:ssa ja miten se voidaan yhdistää siihen, että saadaan pääsy myös kolmasien maiden rekistereihin. Sanon tämän siksi, että ESMA yhdessä kuulemisessa ja myöskin Euroopan keskuspankki neuston työryhmässä ilmoitti, että koska henkilöstöä on niin vähän ja tehtäviä niin paljon, ei pystytä itsenäisesti heti ja tehokkaasti huolehtimaan kauppatietorekisteristä ilman, että käytetään jo olemassa olevaa avuksi, joten tässä pitää löytää jonkinlainen järkevä järjestely siitä, miten kolmansien maiden kauppatietorekisterit voidaan ottaa huomioon. Tässä komission ehdotus kaiken kaikkiaan on hyvä. Tämän päivän keskustelun jälkeen keskiviikkoiltaan mennessä haluan saada tekstin lopulliseen muotoon. Haluaisin todella painokkaasti ja sydämellisesti kiittää kaikkia kollegoita, varjoesittelijöitä, jäsenvaltioiden viranomaisia ja myös kaikkia markkinoilla toimijoita, jotka ovat antaneet tukea tietoa. Tietenkin päätöksen tekevät jäsenet, jokainen jäsen voi tehdä muutosesityksiä, eikä meidän pitäisi nyt huolestua siitä, että Unkarin neuvoston puheenjohtaja maana haluaa lopullisen päätöksen maaliskuun puolissa välissä. Jos 20. päivä huhtikuuta hyväksymme kantamme, niin se on ihan realistinen aikataulu. Ja oikeusasioiden valikunnan lausunto voi myöskin olla silloin mukana vaikuttamassa ja silloin me pidämme kiinni velvoitteestamme tehdä päätös ennen kuin puoli vuotta on kulunut. Aivan viimeinen huomio. Meistä on välttämätöntä, että tässä vaiheessa keskustellaan myöskin henkilöstöstä viranomaisten toiminnassa. Sanon tämän siksi, että tänään aamupäivällä oli kolmen uuden sääntelyviranomaisen pääjohtaja ehdokkaat täällä ja minulle ainakin syntyi sellainen käsitys, että yhteisten eurooppalaisten viranomaisten synnyn jälkeen kaikki osallistuvat eivät kuitenkaan halua, että näille viranomaisille annetaan riittävästi rahaa, riittävästi mahdollisuuksia, riittävästi henkilöstöä, jotta voidaan huolehtia parlamentin toivomasta työstä. Tämä on asia myös, joka on otettava huomioon, kun keskustellaan neuvoston kanssa. Kiitos ja pahoittelen sitä, että tässä tuli esiin niin paljon näitä teknisiä yksityiskohtia. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt sitten varjoesittelijät voin vahvistaa esittelijälle, että minulla on jatkuvasti mielenkiintoisia keskusteluja puheenjohtajien kanssa meidän mietintöjämme aikataulusta. Ja jatkuvasti kerron heille, että me olemme tunnettuja siitä, että työskentelemme pikaisesti mutta emme il, millään tavoin halua, että meitä ahdistetaan nurkkaan ilman, että olemme, teemme työmme täydellisesti ja avoimesti. Sitten sosiaalidemokraatilta Leonardo, haluatteko käyttää puheenvuoron vai? presidente, il mio... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun aivan lyhyesti. Luulen, että nyt tämän laajan edustaja Langenin esityksen jälkeen meidän olisi vähän syvennettävä yksittäisiä näkökohtia ja tehtävä yhdessä työtä niin, että voisimme pysyä näissä määräajoissa. Esitän vain joitakin huomioita. Ensinnäin, ensimmäinen koskee Langenin loppupäätelmiä ja sitä, jotakin, mitä puheenjohtaja juuri sanoi. Meidän on mielestäni tietysti tehtävä hyvää työtä, mutta samaan aikaan on tarpeen pitää kiinni siitä aikataulusta, jonka olemme itsellemme asettaneet. Joten uskon, että on hyödyllistä vaihtaa ajatuksia koskien sitä, kuinka organisoimme työn teon tässä valiokunnassa. Ja ehdotan sitäkin, että voitaisiin järjestää kuulemistilaisuus. Ja se voitaisiin varmasti mieluiten järjestää ennen tarkastusten jättämisen määräaikaa, mutta katsotaan, onko se mahdollista. Kuulemistilaisuudessa voitaisiin sitten yhdessä keskustella näiden tärkeimpien sidosryhmien kanssa, jotka olisivat täällä edustettuina tasapuolisesti. Nyt vain joitakin huomioita. Ensinnäkin minä olen hyvin pitkälti yhtä mieltä edustaja Langenin esityksestä. Ensimmäinen huomioni koskee juuri tätä kohtaa, jonka mukaan poistettaisiin viittaus OTC. -hän Minäkin olen vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi kiinnittää jättää huomioon keskipisteessä nämä OTC, koska juuri si- siis OTC oli syy koko tälle mietinnölle ja asetukselle. Mennään nyt hyvin nopeasti eteenpäin. Mitä sitten tulee näihin poikkeuksiin? Olen yhtä mieltä siitä, että meidän ei pitäisi mennä sellaisen suuntaan, että tehtäisiin yleisiä poikkeuksia. Rajanveto on hyvin hankalaa, joten olisi hyvä antaa sellaisia suuntaviivoja, joiden pohjalta voidaan tehdä sitten teknisluonteista täytäntöönpanoa. Sitten näistä finanssialan ulkopuolisista vastapuolista olisi mielestäni tarpeen työstä näitä laadullisia ja määrällisiä kriteerejä, joista Langen puhui. Mutta minun mielestäni meidän olisi täydennettävä vielä tätä selvityskynnysarvoa erityisesti, mitä, kun ajatellaan näitä suuruuksia. Tämä on hyvin arkaluontoinen asia. Sitten keskusvastapuolten hyväksyminen. Langen sanoi, että hän hyväksyy eh, eh, Skinnerin kannan minustakin on hyvä mennä eteenpäin tai ainakin yksinkertaistaa tätä nykyistä rakennetta – joka vaikuttaa liian monimutkaiselta. Siksi luulen, että on aivan välttämätöntä, että teemme tiiviisti yhteistyötä ESMAN ja kansallisten viranomaisten kanssa. Sitten tästä yhteentoimivuudesta olen yhtä mieltä tästä, koska uskon, että me emme voi vielä arvioida asianmukaisesti sitä, että poistettaisiin osasto viisi. Viitaten tämän aamun kuulemistilaisuuteen, niin uskon, että olisi tärkeää, että, että korostaisimme sitä, että meillä olisi kaikki välineet vastuuviranomaisen käytettävissä niin, että se voisi hallinnoida ja valvoa näitä kauppatietorekistereitä. Ne ovat teknisesti hyvin monimutkaisia. Sitten vielä viimeinen huomio. Nythän elämme keskustelun ja demokratian aikaa, mutta maailma menee eteenpäin. Minä uskon, että olisi tärkeää ymmärtää, mitä näinä kuukausina on tapahtunut ja mitä nyt on tapahtumassa. Haluaisin kiinnittää huomionne erityisesti yhteen asiaan, niin että voitaisiin arvioida, pitäisikö asetukseen ottaa mukaan jonkinlainen viittaus seuraavasta, seuraavan asiaan ja viittaan tässä näihin maatalous- ja elintarvikealan johdannaisiin hyödykemarkkinoille, erityisesti todella elintarvike- ja maataloustuotteisiin, joissa viime kaudella olemme havainneet erityisen huolestuttavan suuntauksen, jossa liikutaan keinottelun suuntaan. Todella pohdin, pitäisikö siihen asiaan viitata tässä asetuksessa. Kiitän kollega Langen ja tähän mennessä tehdystä työstä ja toivon, että voimme tehdä yhteistyötä niin, että saamme työmme valmiiksi määräajassa. Thank you very much. Um... Kiitos. Ja sitten ALDE-ryhmän varjoesittelijänä olen minä, joten muutama kommentti. Olen sitä mieltä, haluan kiittää esittelijää siitä selvityksestä, jonka hän antoi meille mietintönsä sisällöstä. Hänellä on joitakin mielenkiintoisia ajatuksia, jotka saattavat hyvin toimia. Minun on sanottava kuitenkin, että jotkut universaalisen kattavuuden eri tekijät kiinnittivät huomiota, vaikka minä katsoin enemmänkin tätä kauppatietorekisteripuolta, jotta voisimme tosiaan käyttää hyväksemme kaikkea sitä tietoa, jota on käytettävissä. Joten odotan mitä ja katson mitä aiotte ehdottaa, mutta jos ajatellaan näitä poikkeuksia, joita teidän pitäisi soveltaa silloin, kun on olemassa vastineita, siis on olemassa, jos ajatellaan sitä, millä tavalla asiat selvitetään ja sovitaan – jos on olemassa vasta, vastaavia ratkaisuja, niin se on hyvä, mutta saattaa olla kuitenkin vielä ne kauppatietorekisteripuoli, jolla on oma roolinsa. Olen vielä huolestunut siitä, millä tavalla aiomme yhdistää sen, mitä aiomme tehdä tässä pääomavaatimusdirektiiviin, koska tämä tulee vaikuttamaan kaikki siihen. Ja mielestäni on hieman valitettavaa, että me tee tätä ja sitten Mifidiä ja CAD nelosta samanaikaisesti ja mietin sitä, millä tavalla voimme saada nämä tai liittää nämä toinen toisiinsa, koska me yritämme saada aikaan jotain tässä tekstissä sellaista, ennen kuin tiedämme, mitkä vaikutukset ovat muihin teksteihin, jotka saattavat puolestaan muuttaa mieltämme, mitä esimerkiksi poikkeuksiin tulee joten meidän pitää yrittää vaikuttaa komissioon ja sen ajatteluun tässä. En ole oikein varma siitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Meillä on ehkä mietittävä jotain äh, delegoitua toimintaa, mutta mitä tulee äh, niihin poikkeusperusteluihin, jotka koskevat eläkkeitä. Tämä on hyvin monimutkainen asia, koska se vaikuttaa siihen, millä tavalla me vaikut tai suhtaudumme takuihin. Niitä ei ehkä pitäisi, niihin ei pitäisi soveltaa välttämättä poikkeuksia. On kuitenkin tärkeää, että kaikki tämä toimii, koska eläkkeethän vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen, ennen kaikkea silloin, jos emme saa tätä asiaa oikein. Mitä sitten kynnysarvoihin tulee, kynnyksiin tulee, on tärkeää, että silloin kun kynnysarvo ylitetään, että meillä ei ole, tai OTC-johdannaisten arvo ei vaihtelisi, että silloin kun ollaan tämän kynnyksen alapuolella tai kynnyksen yläpuolella, vaan täytyy olla tietty päivämäärä – jolloin tämä kynnys, selvityskynnys on ylitetty, mutta ettei käy niin, että siinä tavallaan heiluroidaan edestakaisin, että nyt olette sen ylittäneet ja nyt olette sen alapuolella. Mutta tässä on myös oikeudellinen kysymys, eli onko mahdollisesti siis annettu tietää tällaisesta takautuvasta lainsäädännöstä – en tiedä, miten tällainen backloading voidaan hakata kiveen, kun menemme tämän menettelyn läpi ja katsomme, mitkä, mikä on kelvollinen selvitykseen ja mitkä keskusvastapuolet, millä keskusvastapuolilla on lupa tehdä selvitys ja yhtäkkiä sitten ne backloadataan Tietysti kysymys saattaa olla siitä, millä, miten viitepäivä määritellään. Ehkä tässä pitää olla hyvin pitkä aika, mutta mietin sitä, että saavutetaanko tässä sellaistakin, mitä ei itse asiassa haluta saavuttaa, koska saattaa olla sellaisia asioita, jotka hyvin pitkälti viittaavat infrastruktuuriin, jotka ovat melko turvallisia ja kuitenkin tehdään valtavasti työtä ja tulos on vähäpätöinen. Joten minua huolestuttaa itse asiassa koko tämä backloading-asia ja ymmärrän tietysti, mistä tämän yllyke tulee. Siis jos ajatellaan näitä, tätä backloadausta ja kauppatietorekistereitä, niin meidän täytyy silloin siis tämähän varmasti koskee useimpia riski, riskiaspekteja, mutta tästä saattaa tulla sellainen asia, joka ei itse asiassa ole mitään, koska kun kaup- äh, kes- keskusvastapuolet äh, olen myös tehnyt sellaisen ehdotuksen, että jotta vältettäisiin epäilys, että yrityspoikkeuksien pitäisi myös kattaa valtiovarainministeriön toiminta, mutta myös tätä pitäisi tarkistaa tilintarkastuksilla. itse asiassa, mitä tulee yrityksen tilintarkastukseen, pitäisi katsoa, että johdannaisten käyttö olisi tässä asianmukainen ottaen huomioon asianmukainen liiketoiminta eikä tässä itse asiassa ole kysymys jostain rahoitusalan laitoksesta, joka on tavallaan sivussa. <clears throat> Mitä tulee? Kaikki tunnemme Porschen tapauksen. Minulla on, tai suhtaudun myös myötämielisesti siihen, mitä Leonardo sanoi eri hyödykkeistä. Minähän olen kauan sanonut, että meidän pitää jollain tavalla, siis kaikki nämä asiathan liittyvät toinen toisiinsa investointipankeissa. En ole aivan varma siitä, että olen niin jäyhä mielipiteissäni siitä, miten kaikki tämä liitetään toinen toisiinsa. Mutta tärkeää on, että se tehdään. Ja Ehkäpä siihen jätän kommentin, niin minulla on enemmän sanottavaa, mutta on muitakin puhujia. Aion ylittää aikataulun hieman tähän äänestykseen, koska tunti on varattu äänestykseen. En usko, että siihen menee tuntia, joten voimme käyttää hieman sitä aikaa. Jatkaaksemme keskustelua johdannaisista. Seuraava varjo esittelijä on vihreiden Pascal. Donc c'est <coughs> évidemment plus compliqué d'avoir de on tietenkin hankala keskustella, kun meillä ei ole vielä mitään mietintöä. Yritämme nyt kuitenkin suoriutua tästä harjoituksesta teidän esityksenne pohjalta. Se oli hyvin yksityiskohtainen, mutta tietenkin kun tämä tulee tulkkauksen kautta, niin joskus on vähän monimutkaista ymmärtää, mistä on kysymys. Sanoitte, että ottaisitte Skinnerin tarkistukset. En ole en niitä nyt aivan muista tarkkaan. Ne koskevat kollegion poistamista, mutta en oikein nyt enää tiedäkään, kuka teidän ehdotuksessanne antaa luvan, toimiluvan ja kuka sitten varmistaa joka päivä sen sääntelyn ja kuinka tehdään valvontaa siinä tapauksessa, että eri keskusvastapuolet eivät käytä kilpailua vastapuolen riskauksessa voittaakseen markkinaosuuksia. Yksi tärkeä osa keskusvastapuolien valvonnassa, mikäli ei mennä ESMAN yhteen ainoan valvontaa. Se olisi ollut ihan teidestä, mutta siihen on vaikea päästä lyhyellä tähtäimellä. Nyt tarkoituksena on siis välttää se, että selvitysyhtiöt kilpailevat riskimalliensa kanssa. Ja tämä kollegi oli kiinnostava malli, koska siinä oli kaikkein tärkeimmät ja pätevimmät sääntelijät valvomassa samaan aikaan eri selvitysyhteisöjä. Miksi, eh, miten te, jos poistatte nyt tämän, kuinka voidaan väittää, välttää eh, vaara, joka josta tulisi katvealueiden hyödyntämistä ja se olisi haitallista sisämarkkinoille ja systeemisille riskille. Sitten äh, keskuspankin likviditeettiin hyödyntäminen, tämä on tärkeä asia. Tässähän on EKPn ehdotus. En oikein hyvin ymmärtänyt, äh, mikä, mihin päädyitte tässä asiassa. Otatteko omaksenne EKPn äh, ehdotukset, otatteko sen mukaan tähän valvontaan ja mihin asti ja sitten millä tavalla suhtaudutte tähän likviditeettien myöntämiseen? Sitten kolmas kysymys. Se koskee soveltamisalaa eh, suhteessa amerikkalaisen sääden, sääntelyn käsittääkseni siellä ollaan tekemässä tätä lainsäädäntöä, eikä päätöksiä ole vielä tehty koskien heidän oman sääntelynsä soveltamisalaa. Tuleeko se koskemaan kaikkien ICCn ja SFCn valvomia toimijoita? Sovelletaanko sitä vain Yhdysvaltoihin eurooppalaiset toimijat, kun he tekevät transaktioita johdannaisilla Amerikassa, sovelletaanko heihin kaksinkertaista valvontaa vai ei ollenkaan valvontaa, joten tähän on löydettävä jonkinlainen ratkaisu. En tiedä sitten, oletteko keskustelleet usein näiden amerikkalaisten elinten kanssa, mutta mutta siellä on ilmeisesti nyt sääntely valmistumassa ja nyt olisi harmi, että, että Euroopan sääntelijöille pakotettaisiin ikään kuin hyväksymään amerikkalainen säädäntö, että meidän olisi siis sopeuduttava heidän tilanteeseen. Miten te teette työtä amerikkalaisten kanssa tässä asiassa? Sitten vielä pari asiaa. Olen yhtä mieltä Leonardo ja Saranin kanssa raaka-aineesta. Tänä päivänä tämä on poliittisesti tärkeä asia, enkä ainoastaan siksi, että, että Ranska johtaa G20-kokousta. Se on erittäin tärkeä asia. Yleisö ei voisi hyvä ymmärtää sitä, että käsitellään johdannaisia eikä sanottaisi mitään raaka-aineista ja erityisesti ei maataloustuotteita. Sitten yhteistoimi, yhteen toimivuudesta olen yhtä mieltä kanssa, että nyt on liian vielä aikaista ja varmaankin olemme yhtä mieltä siitä, että tätä voidaan lykätä myöhäisempään. Thank you, Kay. Kiitos sitten Kay. Thank you, Madam Chairman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijälle hyvin kattavasta selityksestä siitä, mihin hän on menossa. Paljon on sanottu niistä aiheista, joita itse ajattelin käsitellä, mutta olen sitä mieltä, että neljä kaikkein tärkeintä aluetta mielestäni ovat esimerkiksi backloading, eläkerahastojen kohtelu ja valuutta, ja sitten tietovirtoihin pääsy. Ja ennen kuin lähden puhumaan näistä neljästä, haluaisin puhua myös siitä, mitä herra Langen esitti. Eli pitäisikö tämän soveltamisalan olla pelkkä OTC vai kaikki johdannaiset? Jos ajattelemme G20 pyrkimyksiä vähentää riskiä järjestelmässä ja käyttää selvitystä silloin, kun on mahdollista, niin silloin pitäisi olla käsitellä kysymystä, että kun MIFID on pantu täytäntöön, niin mi, mitä me silloin sitten sääntelemme, jos tämä pelkästään so, sovellettaisiin otc -hän. Olen MIFID 2. ymmärtänyt, että hyvin suuri osa tästä johdonnaiskaupasta aiotaan siirtää muualle ja sitten mitä OTF tulee, niin tämä organisoitu kauppa, sehän tullaan ottamaan OTC-tilasta. Ja tässä siis kysymys on siitä, että OTC menee OTF, joten kun me puhumme sovellusalasta, niin me joudumme samaan lopputulokseen. Jos me katsomme kaikkea tätä eristäytyneenä, niin silloin sääntelemme ainoastaan sitä, emmekä suinkaan sitä, mitä tapahtuu rahoitusmarkkinadirektiivi kakkosen jälkeen. Siis tämä keskustelu on käytävä, eli meidän pitää keskustella siitä, mitä tarkoitamme, kun puhumme OTC-sääntelystä. Tämä ei suinkaan merkitse sitä, että tässä olisi kysymys selvityksestä, vaan selvityksen suuren keskustelun perusteella on tarkoitus vähentää järjestelmäriskiä. Kysymys silloin on siitä, että miksi ei kaikkia ohdannaissopimuksia pitäisi ottaa mukaan, eikä pelkästään OTCtä, mutta toivon joka tapauksessa, että voimme käydä keskustelua pidemmän aikaa niin, että tosiaan pääsemme selville siitä, mitä olemme sääntelemässä. Tässä edessäni käytävä keskustelu häiritsee hieman. Meillä on backloading-asia, jo, puheenjohtajahan puhui jo joistakin omista huolenaiheista. Jos otetaan kaikkien johdannaissalkut, tiedämme, että siellä on vaikka kuinka monta miljardia euroa. Ajatus, että jotenkin yön aikana voimme ottaa koko tämän volyymin ja sen sitten keskitetysti selvittää, niin mielestäni se on aika kummallinen ajatus ehkä esittelijä pyrkii pääsemään ratkaisuun. Tässähän on vielä kaksi vuotta aikaa, mutta mitä sitten tulee siihen, että taantuvasti lakia sovelletaan, se, on, se ajatus on mielestäni kummallinen. Pikemminkin voisimme tehdä asioita päivän eteenpäin kuin päivä taaksepäin, ja siksi on erittäin tärkeää, että itse asiassa katsomme tulevaisuuteen ja varmistamme sen sen sijaan, että kääntäisimme katseemme taaksepäin. Meidän pitäisi tosiaan nykyiset salkut keskeisesti selvittää. Kysymys on siitä sitten, että pitäisikö tässä äh, soveltaa Helsingiä tämän salkun lisäämiseksi sen sijaan, että sitä pienennettäisiin. Eli minä en ainakaan tätä taantuvaa lainsäädäntöä halua kannattaa. Mitä sitten tulee näihin tietovirtoihin pääsyyn? Me olemme kuulleet kommentteja yhteen toimivuudesta. Jos meidän on päätettävä, että haluamme tosiaan kilpailukykyisen ympäristön keskusvastapuolille, se toimii ainoastaan silloin, jos keskusastapuolilla on pääsy keskeisiin tietovirtoihin, joista ne voivat sitten arvioida tämän vastineen, joka tarvitaan. Siis jos meidän pitäisi saada aikaan yhteen toimivuutta, emme saa menettää näköpiiristä sitä, että näiden kauppatieto, näiden selvitys tahojen täytyy kaikkien päästä käsiksi keskeisiin tietovirtoihin ja ennen kaikkea indekseihin. Mitä sitten valuuttaan tulee, niin se on asia, josta minä olen, minulla on hyvin intohimoisia tunteita pitäisikö tämän olla tällainen inscope vai autoscope-markkinat. Siis tämä on ollut suuri asia Yhdysvaltojen tojen keskustelussa ja mielestäni ei ole mielekästä, että maailman suurimmat markkinat, jotka ovat valuutan spottimarkkinat, mutta niitä, ne pitäisi sisällyttää tähän mietintöön, jos me aiomme ottaa huomioon mitä valuuttamarkkinoita, niin silloin sen pitäisi olla – sellais, siis siinä on kysymys sellaisista, jotka, joiden kypsyysaika on pidempi. Siis minä haluaisin, että me keskittyisimme siihen, millä tavalla voisimme valuuttamarkkinat alistaa CLS-järjestelmään sen sijaan, että soveltaisimme settlement-järjestelmää. Siis meidän pitäisi siis selvityskomponenttihan hyvin vähän vähentää riskiä. Siis on koko joukko sellaisia asioita, joista on jatkuvasti puhuttava. Ja pidän hyvänä sitä asiaa, että herra Langenin ovi on avoinna ja voimme jatkaa tätä keskustelua. Ja odotan tosiaan tätä, tätä asiakirjaa silloin, kun se tulee. Kiitos niille kollegoille, jotka juuri ovat tulleet. Sanoisin, että ylitämme tässä aikataulun, koska meillä on runsaasti aikaa äänestykseen. Kaksi puhujaa on vielä pyytänyt puheenvuoron herra Krute ja sitten Vicky Ford. Ja, danke schön. Kiitos puheenjohtaja. Aikaisempi puhuja otti tässä oman kantansa näihin markkinoihin. Minä haluaisin kysyä, onko todella tarpeen tällaisten tuotteiden kautta markkinoiden tulla? kysyä keinottelulle alt innovatiivista tuotteista. En tiedä, tarvitaanko tällaisia tuotteita ollenkaan. Ei niistä eroon päästä, mutta halusin kuitenkin tämän kannan tuoda julki. Standardoidut ja ei-standardoidut tuotteet. Nyt, joita ei ole standardoitu, ne eivät tule keskeisen selvitysjärjestelmän varaan. Voidaan kuvitellakin miksi. Ei ole mahdollista – ajatella, että motkon kuin standardoidit asiat otetaan selvitysjärjestelmän piiriin. Kuitenkin tässäkin avataan ovi tavallaan sille, että tehdään tyhjäksi koko tämä sääntely, joten meistä olisi järkevää vielä pohtia sitä, eivätkö nämä ei-standardoidut tuotteet olisi tuotteita, jotka tulisi kieltää. Toinen huomio. Muut kuin finanssimarkkinoilla toimivat tekijät. Mielestäni on ehkä vaikea nähdä, miten pitkälti on kyse järjestelmäriskeistä ja ottaa ne huomioon selvityskynnysarvoa asetettaessa. Kolmanneksi, meistä ei voida periaatteessa käydä keinottelevaa kauppaa elintarvikkeilla, maataloustuotta erityisesti ruualla ei pitäisi voida keinotella. Siksi me olisimme sitä mieltä, että elintarvike- ja ruokajohdannaisilla käytävä kauppa kerta kaikkiaan kiellettäisiin. Edustaja Langen puhui valvontakysymyksistä. Kyllä varmasti johdonmukainen valvonta voisi olla mahdollista, kunhan hyväksymme sen, että tällaisia tuotteita on olemassa, niin silloinkaan pitää jotenkin ainakin voida säädellä se, miten näitä tuotteita markkinoille päästetään. Tässä minun huomioni. Kiitos. Thank you very much. Vicky. Kiitos sitten Vicky. Kiitos. Ja kiitos herra Langenille siitä, että olette käsitellyt tosiaan suuta joukkoa vaikeita asioita. Minä olen yksinkertaisempi ja haluaisin puhua suhteesta muihin uudistuksiin, joita, esime, joita olemme parhaillaan tutkimassa. Esimerkiksi pankkien likviditeetti, CD, koko pankkijärjestelmää ja rahoitusmarkkinadirektiiviä. Ja mitä tulee tähän likviditeettikolateraalin vastineihin, jota tarvitaan. Mehän puhumme CID 4 yhteydessä siitä, mistä tämä CID 4 yhteydessä, mistä tämä tulisi. Ja kaikki tietysti liittyy kriisiin. Ja Baselin komiteassa puhuttiin maailmasta vuonna 2018, jolloin saataisiin uusi, uudet säännöt, jotka koskevat vastinetta. Ja siis on kysymys siitä, että investoinnit muuttaisivat luonnettaan. Meidän on saatava sellaista lainsäädäntöä, joka on johdonmukaista sen kanssa, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Ja komissio on jatkuvasti puhunut meille niistä puheluista, joita sillä on ollut Yhdysvaltojen kanssa ja viime perjantaina Yhdysvaltain kongressin maatalousvaliokunnassa kaksi CFDT, CFDG virkamiestä sanoivat, että katsokaa nyt näiden sääntöjen kustannushyötyvaikutuksia, siis kun haluatte näitä sääntöjä koko yhteisössä. Siellä halutaan sääntöjä, mutta halutaan olla varmoja siitä, että saadaan oikeat säännöt. Kuten herra Langen sanoi, niin tätä ei pidä millään tavoin kiiruhtaa läpi. Meidän pitää saada oikeat säännöt, mutta meidän pitää katsoa, mitä muualla tapahtuu. Ja jos joskus vaikutukset suurempaan yhteisöön eivät ole asianmukaisia, niin silloin meidän pitäisi uudelleen pyytää vaikutusarvioita. Thank you very much. That's the end of the speakers. Kiitos. Siinä puhujalistaa käyty läpi. Haluatteko Langen käyttää vielä puheenvuoron. Herra Dominici puhui kuulemistilaisuudesta. Meillähän oli kuulemistilaisuus tästä lainsäädäntöä edeltävästä mietinnöstä. Ja esittelijähän on jo kertonut tästä aikataulusta ja voin kertoa, että meillä ei kuulemistilaisuuteen ole aikaa, koska kaikki tämä käyttöissä oleva aika on käytetty muuhun. Puhu, puheenvuoro vielä esittelijälle. Kurz machen, weil wir ja abstimmen wollen. Kiitos. Puhun lyhyesti, kun meidän tulisi äänestää. Ehdotukset on kaikki merkitty muistiin. Kiitän kaiken kaikkiaan laajasta tuesta. Pari seikkaa heti aluksi. Kuuleminen. Meidän tulisi harkita, voisimmeko, jos se ei nyt ole mahdollista, niin valiokunnan päätöksen ja täysistunnon päätöksen välillä järjestää kuulemistilaisuuden poikkeuksista ja selvitys kynnysarvoista ehkä raaka-aine tematiikasta. raaka markkinoista vielä. Komissio on sanonut, että tekemänsä oman ehdotuksensa ja analyysinsä se on kävelintulon takia nyt lykkääntynyt. Huomenna siihen oli pitänyt puuttua, mutta nyt se ilmeisesti vähän lykkääntyi, mutta äsken puheenjohtajan takia, mutta nyt se ilmeisesti lykkääntyi. Katsotaan ehkä ensi viikolla soveltamisala. Jotkut puhaltavat Unkarin puheenjohtajavaltion ehdotusta ja sillä on niukka neuvoston enemmistö tähän mennessä. Meidän pitää sisäisesti vielä tästä aiheesta keskustella, mutta minusta tuntuu, että meidän pitäisi katsoa kansainvälisiä ehdotuksia, pitää ehdotuksemme niissä rajoissa. Komissio ei kai ajatellut, että soveltamisala on noin vain laajenneta kaikkiin, mutta jos säädellään myöskin pörssejä, niin silloin tehdään oma ehdotus myöskin standardoidut tuotteille. Myöskin pääomavaatimusten osalta. Tässä on olemassa mekanismi, miten delegoitujen säädösten kautta voidaan jotenkin ottaa mukaan jälkikäteen sellaisia ehdotuksia, joita ei nyt ole vielä pöydällä niin, että se olisi mahdollista vielä rahoitusmarkkinadirektiivin ja vakavaraisuusdirektiivin yhteydessä. Sitten puhuttiin asiasta, jota en ole yksityiskohtaisemmin esittänyt. Keskusvastapuolien lupamenettely. Hyväksyntä tulisi niiden aiden puolelta, jossa toimitaan kolmansien maiden osalta ESMassa kuulemisten jälkeen ja niin edelleen. Sitten Euroopan keskuspankki on erityisesti viitannut siihen, että kansainvälisesti neuvotellut standardit pitäisi ottaa jatkospesifioinnissa huomioon. Sen olen minä esittänyt tarkistuksessani ja raaka-aineiden osalta olen samaa mieltä, vaikka yleisesti vastustan kieltoja. Lyhyeksi myynti on eri asia – jos sitä lähdetään kieltämään, se nyt liittyy tähän, mutta johdannaismarkkinoita, herra Kluut, emme voi säädellä kieltojen kautta. Me haluamme järkemät, seurattavat markkinat, jotka ovat myös maksettavissa avoimuuden osalta. On katsottava siis sitä, miten voidaan suhtata järkevästi myös markkinoilla oleviin riskeihin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Näin ollen tämä keskustelu on päättynyt. Jos ihmiset kaikki eivät olleet täällä, niin haluaisin sanoa, että tarkistusten jättämisen määräaika on 15.3. ja tarkistuksia käsitellään 4. huhtikuuta. Siirrymme nyt sitten ähm, hieman ajassa taaksepäin, koska mitä aamun kuulemistilaisuuteen tulee, niin emme koskaan ehtineet hyväksyä esityslistaa, eli kohta yksi, voimmeko näin taantuvasti hyväksyä sen, kukaan ei esitä vastalauseita, joten se hyväksytään sellaisena ja puheenjohtajan tarkistuksia tai muutoksia on joitakin. Ne, jotka haluavat lähteä täältä, niin tehkää ystävällisesti se hiljaa. Seuraava kokous, siinä on Jean-Claude Risseen kuuleminen ESRBn johtajana. 7.3. kello kolmesta neljään. Ylimääräinen valiokuntakokous järjestetään torstaina 10. helmikuuta ja yksi asia on Euroopan unionin toimivuussopimus menettelyn menettely, siis tässä aikataulu on kovin tiukka. Haluaisin pyytää teitä lähtemään. Hiljaa ei ole mitään syytä käydä keskusteluja täällä kun lähdette, kun, kun puheenjohtaja äh, esittää ilmoituksia, jos haluatte tänne tulla toistekin. Ja lop, viimeinen ilmoitus on, että Strasbourgissa maanantaina 14. helmikuuta pidetään ylimääräinen kokous, todennäköisesti kello 19.20.30. Olen pahoillani siitä, mutta kun nyt sitten on onnistuneesti olen täyttänyt sen, mitä aamulla jätin tekemättä, niin voimme nyt sitten mennä äänestyksiin. Ja kysymys on Anni Podimaatan mietinnöstä. Minulla on vielä yksi ilmoitus. EPP-ryhmä on halunnut erillistä äänestystä tarkistuksista 97, 94, 68 ja Itren 12 ja ensimmäinen lause siitä. En tiedä, ovatko kaikki saaneet tämän omissa listoissaan, mutta toivon, että sihteeristö muistuttaa minua, kun tulen oikeaan kohtaan. Mitä tulee tarkistukseen 68, sihteeristö on vahvistanut, että lisäavoimuus on, sanat on tosiaan, ovat tosiaan mukana kompromississa, mitä näin 97-94 tarkistukseen tulee, niin sihteeristö vahvistaa, että ei ole yhteensopimattomuutta, mitä tähän ja näihin tarkistuksiin ja kompromissiin tulee. Siis alkuperäinen teksti, siinä oli kysymys siitä, että kompromissi hyvin, kompromisseilla laajasti katettaisiin nämä. Mitä sitten tulee kompromissiin? V niin se itse asiassa menee pidemmälle kuin tarkistukset. Se kompromissin V jälkeen seuraava tarkistus on tarkistus 50. Ja sitten näin ollen, siis jos ne hyväksytään, niin ne ovat lopullinen teksti ja mielestäni ruva. Podimaatta on pyytänyt puheenvuoroa, joten Anni Podimaatta. Joo, uh, I just... Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain todeta, että Tarkistukset 94 ja 97 on jo katettu kompromisseissa, joista olemme sopineet eksplisiittisesti. Tarkistus 94 on katettu viimeisellä osalla kompromissia H ja viimeisellä osalla kompromissia A. Näin on sovittu neuvotteluidemme aikana. Tarkistus 97 Mielestäni se ei ole yhteen sopiva kompromissin kanssa, joka on sovittu kohdasta kahdeksan. Mielestäni siitä ei pitäisi erillisenä äänestää. Se on minun kantani. Uh, Jean-Paul. Jean-Paul. Or... Jean-Paul. Vai kuka on varjoesittelijä? Um, sorry, Hübner, uh, yes. Uh, just very briefly, uh, we... Anteeksi ihan lyhyesti. Ensiltana sovittiin, että tämän no, tultu siihen johtopäätöksiin, että niitä ei ole katettu ja siksi EPP ehdottaa, että näistä äänetettäisiin. Uh, did... Kuten sanoin, sihteeristö vaikuttaa olevan samaa mieltä Rova Hubnerin kanssa Udo. Uh, Pahoittelen puheenjohtaja. Minäkin olen ollut pitkään täällä valiokunnassa ja minun on kyllä sanottava, että on hyvin epätavannomaista, että varjoesittelijä esittelee kantansa ja sihteeristö jakaa kannan, mutta esittelijän kantaa ei kysytä, pitääkö hän tätä yhteensopivana vai ei. Jos luette tekstit, tiedätte, että sisällöt eivät voi olla yhteensopivia, koska kompromississa on monissa tapauksissa toinen henki. Joten pyytäisin teitä nyt puheenjohtajana, puheenjohtaja tietenkin suverenisti hoitaa tehtävänsä. Toivoisin, ettei tässä käytetä muuta sääntöä kuin yleensä, vaan noudatetaan esittelijän kantaa. Well, we've kind of gone about it backwards in that Olemme tässä tavallaan menneet takaperin. Tässä esittelijän mielipide on kuultu ja käsittääkseni ryhmiä, ryhmille kerrottiin tästä, joten ei pidä paikkaansa, etteikö esittelijä olisi ollut tietoinen tästä etukäteen. Mutta on aika valitettavaa, jos kompromissit viime hetkellä hajoavat. Minä en voi tehdä päätöstä ilman, että tutustun asiaan tarkemmin. Siis en voi sanoa, onko tässä kysymys siitä, että on joku lisä, mutta voin hyväksyä sen perustelun, että henki saattaa olla erilainen. Muussa tapauksessa emme kävisi tätä keskustelua, jollei juuri näin olisi, joten siinä mielessä ymmärrän. No, me aiomme pitää kiinni kompromisseista, koska sen perusteella kaikki ovat laatineet omat äänestyslistansa ja siinä hengessä he ovat tulleet tänne äänestämään, joten on aika vaikeaa tästä erkaantua. Jos ryhmät ovat sitä mieltä, että tämä on okei, okay, no muussa tapauksessa meidän täytyy siis äänestää kompromisseista ja sitten käydä kaikki tarkistukset läpi, joten tässä on kysymys tarkistusta 94 ja 97. Entä sitten ITRE 12? Onko se okei, okay, Rova Podimaatta? Halutaanko siitäkin erillistä äänestystä? We are talking about... Erityisesti 94 ja 97 tarkistukset. Voisimme kertoa valiokunnan jäsenille, mikä epäjohdonmukaisuus tässä on kompromissin ja tarkistusten välillä, josta on haluttu äänestää erillisenä. Jos haluatte, voin hyvin yksinkertaisesti helposti tämän hoitaa. Minulla on kerrottu, että tässä on samasta asiasta kysymys. Me pidämme kiinni kompromisseista, joten aloitamme äänestykseen. Kompromissi A. Voimmeko tämän tehdä koneellisesti, joten samalla tarkistamme, että kaikilla on äänestyskorttinsa. Tämä ei ole mikään teko- tai koeäänestys, vaan todellinen äänestys. Kolme EPPn jäsentä liikaa. Okei. Okay. Olen pahoillani, unohdin korttini, Sharon. Everybody's voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Joten nyt siirrymme sitten kompromissiin B puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa muuten. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten menemme tarkistukseen 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää, kodellinen tarkistus 47. Ovatko kaikki äänestäneet? Okei. Okay. Hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää Uskon, että tulos on sama, eli hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty, kompromissi C, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen teksti, alaotsikko 1, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi D, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksytty. Tarkistetaan, jos haluatte. 58. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni myös hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti, katsotaan miten enemmistö toimivat. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Sen täytyy olla hyväksytty, koska se on kompromissi. Mutta se ei merkitse suinkaan sitä, että ei, siis kä- kädet pystyyn. Se on hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H, kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. en ole varma, ymmärränkö, mistä tässä erikseen halutaan äänestää. Okei. Okay. Sitten Alden erillinen äänestyspyyntö, or failing that, jos äänestätte sen puolesta. Siis me äänestämme näiden sanojen puolesta, niinkö puolesta, vastaan, tyhjää, käsittääkseni hyväksytty tarkistetaan, siis me äänestämme sanojen or failing that ja niin edelleen puolesta, eli se on hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Ilman mikrofonia. Siis minulla ei ole äänestyskorttia äänestän vastaan. Mietin, mitä hän tässä huitoo. Hän on ilmeisesti antanut merkin koko äänestyksen ajan. Tämä on ongelma. Meillä on ollut ennakkotapaus. No tässä tapauksessa on tasapeli, eli tämä raukeaa. Or failing that ja niin edelleen. Hyvä. Joten nyt menemme sitten minne? Kompromissi ihin. We, we done Olemme kompromissista H äänestäneet jo, joten kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin ollen tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää Äänestääkö kukaan ylipäänsä? Yritetään uudelleen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 95. Tuo hylättiin, eikö niin? And the rest of them. Ja loput no, on, on katettu, niinkö? Sama. Right. Amendment 95. Tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 906 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 908 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J kolmessa osassa. Ei vote, and Greens are asking for a split vote within the second part of the split vote. Sorry, it's possible. There is no problem. Okay, I hope you understand this, because I'm not sure I... Toivon, että ymmärrätte tämän, koska minä en ole varma, että ymmärrän. Siis ensimmäinen osa stress is further ja viimeiset sanat market efficiency. Toinen also stresses ja niin edelleen financial markets on, vi- markets on viimeinen osa. Ja kolmas osa siis halutaan poistaa kohta, jossa lukee Since there is a variety. Voisiko esittelijä selittää, miten tämä äänestys, miten tässä äänestetään? Kohta yhdeksän, siihen on suullinen tarkistus. Vihreät haluavat good-sanan tilalle would-sanan. Ensin äänestetään siitä ja sitten äänestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen, kuten sanoitte, alkaa stresses further – Market Efficiency sanoihin asti, toinen osa Also Stresses ja viimeisenä EU Financial Markets. Ensin kuitenkin vihreiden suullinen tarkistus. Good-sana korvataan good sanalla Siis tässä minulla on tässä paperi, jossa sanotaan, että tässä on kysymys EUn finanssimarkkinoiden vahvistamisesta ja siksi vihreät ovat halunneet sanan good korvata sanalla wood. Onko se nyt sitten, luovutaanko siitä, ymmärrän sen, mutta tässä olen ymmärtänyt, että he eivät, tai peruvat sen, että kolmas osa jaettaisiin kahteen osaan. Jos ei kukaan vihreistä voi kertoa, mikä sitä on kysymys, niin emme tästä äänestä. Me äänestämme aivan kuten esittelijä on ehdottanut. Kuka sanoi, että minulla on sama paperi kuin teillä? Okei. Okay. No, teemme kuten esittelijä sanoi. Ensiksi vihreiden suullinen tarkistus Goodwood puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty mielestäni, okei, okay, tarkistetaan se koneellisesti. Ne, jotka eivät halua mitään, niin saavat nostaa kätensä kyllä kunnolla ylös. Hyvä. Tämä on hylätty. Toinen osa stresses ja efficiency viimeinen sana puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa also stresses ja viimeinen Finance Markets puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tämä on tämän äänestyksen loppu, tämän kohdan. Eli nyt kompromissi K kahdessa osassa. Ensimmäinen osa stresses to implement sen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa recalls ja into account viimeiset sanat puolesta vastaan tyhjää se on käsittääkseni hyväksytty. Kompromissi L kahdessa osassa. Notes, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. siis tämä oli osa, joka on harmaalla katettu, jota ei olisi pitänyt olla harmaalla. Se oli siis Alden tarkistus. Joten, ja se hyväksyttiin, joten en usko, että Alden pitäisi olla huolissaan. 157 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa sen, siis tarkistus 157 menossa. Hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 hetkinen 161 raukeaa. Niin tässä sanotaan, joten 162 puolesta 162 raukeaa sekin, niinkö? Okei, okay, siinä on alaotsikosta kysymys, sekin raukeaa, okei. Okay. Esittelijä sanoo näin, kompromissi 2V puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi X puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti 172. Hyväksytty. Yhden äänen enemmistöllä 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta se tarkistetaan koneellisesti 173. hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Kompromissit Z. Useassa osassa, kolmessa käsittääkseni, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre yksi puolesta vastaan tyhjää se tarkistetaan koneellisesti. Haluaisin, että muutkin kuin koordinaattorit olisivat mukana tässä. Se raukeaa tasapeli. Itre kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Itre kuusi puolesta vastaan tyhjää se on hyväksytty, mutta tarkistetaan Itren tarkistus 6. Hyväksytty. Itre 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty samalla pienellä enemmistöllä itse yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. itse kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. itse yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puol- kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 13 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tilanne. Tarkistetaan. Tarkistus 13 itre. Se raukeaa tasapeli 21, 180 puolista vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 183 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 185 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 186 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää Hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa se 192? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja se on hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. DV1 siitä ei äänestetä kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV kuusi puolesta vastaan tyhjää Voidaanko se tarkistaa? Ö, siis DV9. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty yhden äänen enemmän. Ei, se on äänestetty, hyväksytty. DV17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 194 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää käsittääkseni hyväksytty, mutta jotkut jättävät äänestämättä, joten tarkistetaan. Tarkistus 5 siis. Hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AH puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty AI puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AJ puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty arkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää Todennäköisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Ja se on hyväksytty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. ilmeisesti peukalo tässä muutti suuntaansa. Se on hylätty, joten sitten luetelma kohta 2 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 823 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneäänestys Udo. Vorsitzende, wir haben ein... Puheenjohtaja. Koimme äänestyksen, jossa monet asiat olivat toisin kuin mitä ryhmien kesken oli sovittu pitkän ajan kuluessa viime viikolla. Ihan selvästi annettiin ymmärtää, että äänestetään toisin kuin mitä tänä päivänä nähtiin. Minä haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka pitivät kiinni sovitusta. Ja minua ärsyttää muut. Jotta voimme sopia asioista, haluaisin, että pidämme minuutin tauon, jotta ryhmäni voi sopia lopullisesta äänestyskäyttäytymisestä. Olle Schmidt, you've asked the floor too. Olle Schmidt, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että ALDE-ryhmä pitää viime viikon sitoumuksesta kiinni ja äänestämme, äänestimme täysin niin kuin lupasimme. Um, the, the socialist group has asked for... Demariryhmä on pyytänyt minuutin, jotta se voisi keskustella, koska äänestys ei mm, sujunut niin kuin oli odotettu. Joten lyhyt tauko, älkää lähtekö, koska meidän täytyy pitää loppuäänestys. have we? I think. Udo, are we ready? Olemmeko valmiita? Koneäänestys. Anni, haluatteko sanoa pari sanaa? Olkaa hyvä. Thank you, Sharon. Kiitos, Sharon. Esittelijänä haluaisin ehdottaa jäsenille ja kollegoille – että äänestetään tämän mietinnön puolesta, mutta suoraan sanottuna uskon, että olisimme voineet tehdä paremminkin töitä. Kun näin sanon, ei se sitä tarkoita, että me hyväksyisi, että meillä on eri lähestymistapoja joissain keskeisissä kysymyksissä. UFDT-kysymyksessä esimerkiksi, mutta vielä tärkeämpää on se, että pystytään puolustamaan tämän parlamentin uskottavuutta, samoin kuin tämän valiokunnan uskottavuutta siinä, että toimitaan johdonmukaisesti siltä yhteiseltä pohjalta, jonka saimme aikaiseksi monien ponnisteluiden jälkeen. Paljon parempikin olisi ollut mahdollista. En ole sataprosenttisen tyytyväinen tulokseen. Mutta minusta tuntuu, että meillä on nyt muutama viikko edessä ennen täysistuntoäänestystä. Ja näiden viikkojen aikana voidaan pyrkiä siihen, mitä juuri sanoin, että johdonmukaisesti toimitaan siltä yhteiseltä pohjalta, johon päästiin pitkien ponnisteluiden jälkeen. Kiitos. Kiitos, joten nyt sitten koneellisesti loppuäänestys tekstistä, joka on näin tarkistettu. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta, 4 vastaan ja 6 tyhjää. Onnittelut Rova Podimaatalle. Hyvää työtä tehty. Su- suur, tosiaan tässä suuri piiteisyys on tosiaan jollain tavoin päässyt valloille we still have quite an important... on vielä aika tärkeä esityslistan kohta sopimuksesta, joten ne, jotka haluavat lähteä täältä, pyytäisin teidän tekevän sen hiljaa ja nopeasti. Edward, Who is going first? Kuka käyttää ensimmäisen puheenvuoron, Edward? Right, we're now moving on. Joten siirrymme nyt sitten esityslistan kohtaan yhdeksän. On kysymys 136 artiklan muuttamisesta SEUT-sopimuksessa. Meillä on kaksi esittelijää. Minulle ei ole kerrottu, kuka on ensin vuorossa – ilmeisesti herra Sikluna. Edward, joka käyttää puheenvuoron, olepa hyvä. Uh, thank you. <clears throat> Kiitos, Vaihtaa. Tämän tekstin taustalla neuvoston päätös, joka tehtiin 16. joulukuuta – enkä nyt kerro koko taustaa tästä, koska kaikki hyvin tiedämme sen, miksi jäsenvaltiot, neuvosto, halusivat tehdä sen päätöksen, jonka tekivät. Tämä on ennennäkemätön askel ja siksi menettely on sellainen kuin se on. AFKolle on annettu tehtäväksi kannan muodostaminen. Lausunnon antaa myös Ekon. Monemmilta on siis kysytty kantaa ja mahdollisimman pitkälti olemme olleet yhteistyössä niin, että pyrimme pitämään erillään eri alueet. Me käsittelemme ed- enemmän sisältöä, jota käsitellään meidän toimivallassamme jatkossa käsitellään enemmän menettelytapakysymyksiä, mutta joskus syntyy tietenkin päällekkäisyyksiä. Jotkut saattavat viitata tällaiseen päällekkäisyyteen tulevaisuudessa. Minusta tuntuu, että molemmat lausunnon laativat valiokunnat ovat samaa mieltä siitä, että ehdotettu mekanismi – on välttämätön väline, mutta se ei ole se ainoa oikea väline, vaan yksi mekanismi. Ja sitä on täydennettävä monin muin toimin. Tiedämme, että niistä keskustellaan nyt. Koko tässä taloushallinto kysymyspaketissa. Johdantosan kappaleissa selkeästi viitataan keskeisimpiin kysymyksiin näissä mietinnöissä koskien lisätoimia, joita tarvitaan vakausmekanismin täydentämiseksi ja tavoitteena vähentää rahoitusvakauden riskejä ja ajatella kasvu- vakaussopimuksen korjaavaa ulottuvuutta. Kansallisten budjettien valvonnan pitää olla laajempaa. Samoin tarvitaan uusia menettelyitä, jotka liittyvät makrotalouden epätasapainoihin. Toisessa johdantosan kappaleessa yhdessä sovittiin siitä, että solidaarisuus EUn jäsenvaltioiden kesken, erityisesti euromaiden kesken, on tarpeen, jotta voidaan puuttua niihin kysymyksiin, jotka ovat alueella yhteisiä. Keski- ja pitkän aikavälin kilpailukyky ja makrotalouden epätasapainokysymykset näiden maiden kesken. Mutkaksi viittavat siihen, että kun tässä on kyse sopimuksen lisäyksestä, ei voida puuttua yksityiskohtaisesti siihen, mistä on kyse. Tässä voidaan olla eri mieltä. Eurojoukkovelkakirjalaina mainitaan ja toiset eivät halua niitä mainita. Mielestämme komission pitäisi, pitäisi esittää yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten tätä mekanismia hallinnoidaan, käytetään ja selkeästi sanoa, mitä muita välineitä tällä alalla voidaan käyttää. Lopulta sanotaan, että komission pitäisi katsoa muita välineitä rahoitusvakauden ylläpitämiseksi euroalueella. Ehdottaa myöskin lainsäädäntöehdotuksia tarpeen mukaan. Artiklan itsensä ehdotukseen, joka tulee neuvostolta. Tässä mielestämme meillä on hiukan toisenlainen katsantotapa tämän mekanismin osalta. Meistä tämä mekanismi mahdollistaa, kuka sitä sitten hallinnoikaan, mahdollisuuden tehdä työtään ilman, että siitä tulee joku asia, joka pitää aktivoida. Jos käytetään sanoja "ten aktivoida, niin se on ikään kuin asia, jota ei katsota koskaan, paitsi että muistetaan, että se on siellä jossain varastossa ja siinä on sitten sellainen näppäin, josta se aktivoidaan. Eikä niin, että se kokean tekisi sitä, mihin se on suunniteltu. Ja sitten välttämätön tässä tuntuisi olevan ajatuksena, että pitää konsultoida ja jotenkin tärkeänä asiana aktivoida jotain, jos se on välttämätöntä. Eli että pitäisi olla sataprosenttisen varma, että laiva uppoaa ennen kuin pelastusveneet otetaan käyttöön. Tällaisista yksityiskohdista ei muuten tarvitse pukea, puhua, mutta activate ja indispensable sanat voitaisiin jättää pois. Sanottaisiin vain, että mekanismi, jolla huolehditaan vakaudesta ja koko tuo hallinnointikysymys, miten se toimii, mitä välineitä käytetään näihin asioihin, palataan myöhemmin. Tämä on kuitenkin pysyvä muutos sopimuksemme ja siksi mielestämme ei pitäisi tuollaisia rajoittavia sanoja sinne laittaa. Ne voivat hankaloittaa elämää kovasti tulevaisuudessa. Sitten viimeinen asia, joka on kuitenkin myös merkittävä lisäys. Muistamme asian, jonka monet jäsenet sanovat. Trishe on sen sanonut. Ja olemme kuulleet sen syvyn sulla tammikuussa keskeisesti. Emme kohta euron kriisiä, vain yksittäisten euromaiden kriisin. Eli kun puhutaan mekanismista tai rahastosta, niin se ei auta suoraan euroa, vaan epäsuorasti euroa auttamalla niitä maita, jotka apua tarvitsevat. Joten emme voi olla viittaamatta euroalueen jäseniin, jotka ovat solidaarisuuden hengessä mukana tukemassa, ja he olettavat saavansa tukea silloin, kun se on tarpeen. Minä siis uskon, ja me teemme tämän tyyppisen ehdotuksenkin, uskomme, että euroalueen jäsenvaltioiden tulisi kaikkien voida hyötyä tästä mekanismista. Sitä sanotaan, että tätä käytetään tai tämä aktivoidaan ainoastaan, jos on välttämätöntä, kun ajatellaan koko euroalueen vakautta, niin silloin tavallaan vaaditaan, että jäsenvaltio osoittaa, että sen ongelmat, sen velkaantuneisuus, taas se kriisi, kaikki vaikuttaa euroon kokonaisuutena. Sanoisin, että suurin osa maista voi tämän osoittaa aivan varmasti, mutta pienten maiden osalta se saattaa olla hankalaa. Siksi pitäisi turvata se, että kaikki osallistujat, kaikki europerheen jäsenet nauttivat tästä etuudesta. Niin, että eksplisiittisesti mainitaan, että ne jäsenvaltiot, jotka käyttävät valuuttanaan euroa. Tässä esitin yhteenvedonomaisesti ne tarkistukset, joita me ehdotamme tässä mietinnössä. En mainitse tietenkään mitään Tästä on keskusteltu Afkon kanssa menettelyihin liittyen. Pitäisikö nämä saada kohta tai toisen? Jätän tämän Afkon keskusteltavaksi. Kiitos. Thank you very much, Jean-Paul. Kiitos sitten Jean-Paul. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Yhdyn yhteisösiettelijän huomioihin ja haluaisin täsmätä kahta asiaa. Ensinnäkin kun poistetaan sana indispensable, välttämätön. Halusimme välttää juridisen keskustelun, koska kun meillä on tässä teksti, jossa on sanoja, joilla arvioidaan tilannetta, otetaan riski, että siitä aiheutuu loppumaton keskustelu siitä, mikä on välttämätöntä ja mikä ei ole välttämätöntä. Onko tämä ilma, jota hengitämme välttämätöntä on? No jos se on saastunutta, niin ehkä se ei enää olekaan välttämätöntä ilmaa, Tämähän on todellinen kysymys, jätän tämän nyt asiasta vastaaville kollegoille. Halusimme ottaa tähän vain objektiivisia säännöksiä ja näin teimme poistamalla sanan indispensable. Sitten tämä toinen Rasviklunan käsittelemä kohta koskien euroalueen maiden välistä solidaarisuutta. Minun mielestäni tämä, tämä sanamuoto, joka tässä on, sen tarkoituksena on avata keskustelu ei pitäisi jättää mitään epämääräisyyksiä eh, euroalueen vaikeuksille. Joko olemme sitä mieltä, että tämä mekanismi tai nämä kriisien ratkaisumekanismit, eh, eh, jotka on suunnattu kriisitilanteita varten, niitä voidaan käyttää ainoastaan kokonaisvaltaisesti, mikäli eurolla on kokonaisvaltaisia ongelmia, vai onko niin, että niin kuin täällä juuri sanottiin, olisi sellainen mahdollisuus, että näitä mekanismeja käytettäisiin silloinkin, kun yksi euroalueen maa on sellaisissa vaikeuksissa, että se aiheuttaa todellisia vaikeuksia tai vaarantaa euroalueen. Joten tähän olemme tehneet tarkistuksen niin, että puoletaan keskustelua ja valintaa, emmekä niinkään aja mitään lopullista totuutta. Tässä asiassa suurin huoli on se, että perussopimuksen muutoksista meidän mielestämme ei pidä tehdä mitään liian syvä, syvällisiä muutoksia, eikä niillä pidä tehdä uusia epäselvyyksiä. Joillakin mailla on tiettyjä perustuslaillisia vaatimuksia. Meidän ei kannata ottaa mukaan epämääräisiä, epäselviä sanoja, jotka johtavat sitten aivan uskomattomiin selkkauksiin, kun mekanismeja olisi sovellettava. Joten tämän vain halusin lisätä siihen, mitä yhteisettelini jo sanoi, ja olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä hän tässä sanoi. Thank you. Kiitos. Raymond, sinä olet ryhmän varjoesittelijä. Colleagues, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat Lissabonin sopimuksesta keskusteltiin silloin, kun Euroopan talous oli kasvuvaiheessa ja vahvassa sellaisessa, mutta tämä ei kestä koko ikää. Ja tämä kriisi on osoittanut, että Lissabonin sopimus ei pystynyt käsittelemään <clears throat> rahajärjestelmäämme silloin, kun on suuria ongelmia. Tässä ratkaisevassa vaiheessa Euroopan unionin historiassa. Olen iloinen lähdössäni, että jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet, että eurovyöhykkeen on oltava proaktiivinen, jotta se voisi vastata tulevaisuuteen tosiaan takuin. Eurovyöhykkeen, sitä täytyy vahvasti suojella. Ilman sitä tämä finanssikriisi olisi huomattava, ollut huomattavasti pahempi useimmille jäsenvaltioille maassa, josta tulee esimerkiksi Espanjassa. Mitä tulee Lissabonin sopimukseen, jota tuen, se on tietysti erittäin välttämätön ensimmäinen askel kohti parempaa talouden ohjausjärjestelmää EU:ssa. Ja tämä on siis parem, takuu paremmasta vakaudesta huomenna, mutta meidän ei pitäisi ainoastaan tälle korjaustasolle jäädä. Kun puhumme rahoitusvakaudesta, vakautusmekanismista, niin siinä pitäisi olla tällaisia varmuusmenettelyjä kriisin hallintaan ja kriisin vähentämiseen siten, että meillä on vankkaa talouspolitiikkaa ja meillä on joustavia luottoja. Ja aion esittää tarkistuksia tähän suuntaan. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tuskin vain lisätä mitään uutta, taikka sanoisinko jotain, joka voisi jotain lisätä tähän tekstiin. Minun kantani on sellainen, että Tämän sopimusmuutoksen sanamuoto oli ollut keskustelun kohteena tunti, kausia hallitusten ja valtioiden päämiesten kohdatessa, joten suhtaudun melko skeptisesti siihen, että mikä muus saadaan läpi täällä valiokunnassa tai parlamentissa tai että meidän sallitaan muuttaa merkittävästi tai ylipäätään muuttaa kompromissia, joka neuvostosta saatiin. Minun tarkistukseni, jonka esitin, ovat kolmeen kohtaan. Olen halunnut vain lisäselvitystä, lisäselvyyttä tuon sanamuotoon. Ei muuta, kiitos. Sylvie, Sylvie Jörgen Klote ja Ingo Mendes de Vico. Sylvie. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän molempia esittelijöitä tästä työstä. Kysymys on hyvin tuttu meille. Haluaisin tehdä ensimmäisen huomion. Saksan perustuslaki tuomareiden takia olemme nyt uudistamassa perustussopimuksesta. Kunnioitan kyllä tätä tahoa, mutta kun kyseessä on meidän oma perustuslakimme, Eikö meidän pitäisi olla vähän vaativampia? Erityisesti haluaisin sanoa asian, jota en usein sano. Olen järkyttynyt siitä, että tämä uudistuminen tehdään vain englanniksi. Olen täysin järkyttynyt siitä, että jäsenvaltioiden mielestä on niin kiire, ettei voida edes noudattaa tätä kaikkein perustavanlaatuisinta demokratiaa. Ja, Je pense aussi que nous nous plaçons, nous nous Toisekseen talouden ohjausjärjestelmän paketin myötä olemme aika monimutkaisessa tilanteessa, jossa uudistetaan perussopimusta. Kun päätimme uudistaa tätä ohjausjärjestelmää, meillä luvattiin, että perussopimusta ei uudisteta. Ja nyt komissio on tehnyt ehdotuksia, jotka menevät hyvään suuntaan, mutta niitä sitoi se rajoitus, että perussopimuksiin ei kosketa. Nyt kuitenkin kolme kuukautta myöhemmin suuressa viisaudessaan, nyt haluaisin sanoa kollegalle, joka juuri puhui, että kyllä parlamenteista sentään on jotain hyötyä. Se, että hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat pohtineet paljon, ei se estä meitäkin pohtimasta asiaa. Tämä liittyy myös valtuuksien jakoon. Nyt sanotaan, että keskustelu voidaankin avata ja se avataan koskien juuri sitä artiklaa, johon kohdistuvat tämän ohjausjärjestelmän pohdinnat sanktioiden vahvistamisesta esimerkiksi, kun niille annetaan se puoliautomaattinen tai automaattinen mm, vaikutus. Pohditaan, voidaanko mennä pidemmälle euroalueelle, mitä artiklassa 126 sanotaan. Minä tulen tekemään ehdotuksia, ehkä ne hylätään, mutta ei se mitään, koska olen sitä mieltä, että jos me nyt avaamme tämän artiklan 136 koskien juuri niitä toimia, joita voidaan tehdä euroalueella, niin meidän on oltava johdonmukaisia ja vahvist- varmistettava ohjausjärjestelmä paketilla se oikeusperusta, niin että voidaan varmistaa se, ettei niitä tulla kyseenalaistamaan. Nyt on ihmiset, pitääkö meidän nyt hyväksyä näin kiire ja erikoismenettelyt ja, ja, oh, ja määräykset neuvostolta, kun se sille sopii ei, ei EU-ssa toimita niin, että jos neuvosto nyt sattuu haluamaan jotakin, niin parlamentin olisi vain nöyryttävä. Kiitoksia. Uh, äh, Jürgen. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich, uh... Kiitos puheenjohtaja. Aikaisemmin jo sanoin, että meidän ryhmämme suhtautuu hyvin kriittisesti. Ei siksi, että periaatteessa vastustaisimme muutoksia – mutta emme pidä hyvänä tätä nopeutettua menettelyä. Sitä ei nyt voida muuttaa, mutta kuitenkin sanoisin, että tässä nähdään demokratia vajetta, että nyt näin nopeasti pitää tällainen muutos tehdä. En ole myöskään ihan varma, kun katson nykytekstiä, onko välttämättä sitä muuttaa. Mielestäni artikla 136 voidaan lukea myös niin, että nämä hallin, kysymykset voidaan hoitaa myös nyky tekstin mukaan, ainakin saksankielisen tekstin niin tulkitsisin, joten en ole varma, tarvitaanko muutosta. Tämä englanninkielinen teksti, joka tässä on nyt esillä, mielestäni ainakin nuo kolme viimeistä sanaa. Pidän niitä tarpeettomina. Minun kielikäsitykseni mukaan tämä saisi olla, saattaisi olla automatiikkaa sen jälkeen, ei välttämättä, mutta voisi olla. Mielestäni on vaikea löytää tässä ehkä konkreettisen tapauksen sopivaa sanamuotoa, mutta nämä pitäisi mielestäni sieltä poistaa. Kyllä ja Kosen ehdotuksista sanoisin, että minua sitoo, että ryhmäni löytäisi tekstin, jota voidaan tukea solidaarisuus jäsenvaltioiden kesken on hyvin tärkeä asia ja hyvä vaihtoehto. Tässä minun huomioni. Kiitos. Thank you. Uh, Mr. Mendes de Vigo. Kiitos sitten herra Mendes de Vigo. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänä aamuna perussopimusvaliokunnassa käytiin keskustelua uudistuksen juridisista ulottuvuuksista, mutta en nyt sitä täällä toista, rauhoittukaa vaan. Mutta haluaisin sen sijaan esittää yhden huomion koskien tämän asian taloudellista sisältöä. Minä olen yhtä mieltä siitä, mitä herra Sikluna sanoi, kun hän totesi, että toisin kuin neuvoston tekstissä ehdotetaan, tämä mekanismi ei ole yksi vain, se on yksi osa, yksi osa muuta kokonaisuutta. Minulla on ongelmia saada tämä pala sopimaan tähän kokonaisuuteen, jota kutsumme talouden ohjausjärjestelmäksi tai talouden hallinnoksi. Ja siinä on paljon osia, joita tämä valiokunta käsittelee ja on tässä toimivaltainen, on tämä eurooppalainen ohjausjakso ja sitten nämä kuusi lainsäädäntötekstiä, joita pian käsittelemme ja sitten tämä poleminen euroobligaatiokysymys ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on siis yksi osa tätä palapeliä. Ja kun se on yksi pala, niin minusta me tekisimme virheen, jos haluaisimme tehdä tästä osasta jotakin aivan keskeistä ja ratkaisevaa. Jos nyt sanomme, että se on vain yksi pala, ja sitten toisaalta haluamme muuttaa tämän palan keskeiseksi välineeksi euroalueella, niin vähennämme muiden välineiden merkitystä. Jos nyt ajatellaan tätä asiasisältöä ja tehtyjä tarkistuksia, olen huolissani esittelijöiden lisäyksestä koskien sitä, että otetaan mukaan yksittäiset jäsenvaltiot, niiden turvallisuus, ei ainoastaan euroalueen turvallisuus. Kun luen tätä tekstiä näin, niin minulle tulee sellainen olo, että nyt olemme ehdottamassa jonkinlaista mm, vaikeuksissa olevien valtioiden pelastamista, ja eihän se ole tällaisen pysyvän vakausmekanismin tarkoitus. Sehän on kiellettykin perussopimuksen artiklassa 150, joten ymmärrän kyllä, mikä huoli Siklunan sanoissa on, mutta suhtautuisin hyvin varovaisesti tällaiseen sanamuotoon. Tällä sanottiin aivan oikein, että tämä on Euroopan neuvoston mm, päätös ja tekee päätöksen tästä asiasta. Meillä on aika vähän tässä liikkumavaraa, mutta meidän olisi todella pohdittava sitä, että jos nyt liikaa rasittamme vakausrahastoa, rajoitamme muiden välineiden ulottuvuutta, jotka ovat meidän käytettävissämme tässä ohjausjärjestelmässä. Joten puheenjohtaja, yhteenvetona. Minäkin tulen tekemään tähän lausuntoon tarkistuksia. Ne ovat sen suuntaisia, että rajoitetaan tämän turva- ja vakausrahaston käyttöä, eikä oteta mukaan erityistä viittausta jäsenvaltioihin, niin kuin yhteisesittelijät ovat tehneet, koska uskon, että näin rikomme tämän johdonmukaisen äh, äh, rahaston käytön ja pohjan mutta minä tulen tekemään nämä tarkistukset ja, tule, tarkistukset ja tulen niitä puolustamaan. Thank you very much. I don't... Kiitos, en kenenkään muun pyytävän puheenvuoroa. Haluaisin itse sanoa pari sanaa. <clears throat> Olen yksi niistä, jotka allekirjoittavat sen näkökannan, että itse asiassa tätä perussopimusta ei pitäisi muuttaa jotta voisimme ottaa käyttöön sellaisia mekanismeja, joita esitämme. Ja siksi olen huolissani siitä, että jollemme saa tarkistuksia todella kuntoon, niin silloin suljemme sellaisen oven, joka on juuri avattu. Ja mielestäni Edward on osoittanut meille, kuinka ovia voidaan pamauttaa kiinni sellaiselle jäsenvaltiolle, joka on pieni, joten se ei koskaan sitten voisi vaikuttaa sen kriisit euroon kokonaisuutena ja arvostan niitä tarkistuksia, joita hän on tehnyt ja ymmärrän tosiaan sen erityisen tavan, jolla nämä sanat on valittu ja voisin ajatella ja miettiä, jos keksisin jotain nerokasta, joka tarkoittaisi tätä samaa, mutta eri sanoin. Ehkä herra Mendes ja Viigo ja muutkin aikovat paneutua asiaan, mutta yleisesti ottaen olen sataprosenttisesti näiden muutosten takana ja haluaisin toistaa, että alkuperäinen sanamuoto sellaisena kuin se on esitetty ja sellaisena kuin jäsenvaltiot ovat keskustelleet siitä, niin se on mielestäni aika vaarallinen eikä mitenkään avuksi. Ja haluaisin tosiaan, että neuvosto kuuntelisi hieman enemmän ainakin välillä sitä, mitä parlamentti sanoo koska vaikuttaa siltä, että ajan kuluessa usein me olemme oikeammassa kuin ne. Tarkistusten jättämisen määräaika on melkein käsillä kolmas helmikuuta kello 12, joten meillä ei ole paljon aikaa. Ja sitten tarkistuksia käsitellään 10. helmikuuta äänestysvaliokunnassa 14 helmikuuta Strasbourgin maanantaina, josta puhuin aikaisemmin, ja sitten Afkossa 17. Maaliskuuta, äh, helmikuuta äänestetään ja sitten se menisi maaliskuussa täysistuntoon. Siinä aikataulu ja pelkään pahoin, kuten on sanottu, että me työskin, kuten täällä on jo sanottu, että vaikuttaa siltä, että työskentelemme englanniksi. Ei ole mitään muita asioita muodolliseen valiokuntakokoukseen. Seuraava kokous on maanantaina 7. helmikuuta. Ja nyt meillä on sitten in, suljetuin, suljettujen ovien takana keskustelu pääjohtaja, näiden virastojen pääjohtajasta. Ne, jotka ovat mukana keskustelussa, pyydän heitä jäämään tänne ja muita pyydän poistumaan.